kirjat on hyväksytty. Eilen puhemies tulkitsi sääntöjä 202, joka liittyy AFKO-valiokunnan asiaan, ja ellei kukaan tätä tulkintaa ole vastustamassa, niin se on näin ollen hyväksytty. Ensimmäinen asia esityslistalla on komission varapuheenjohtajan